Okei. No. Ja, liebe... No niin, hyvät kollegat. Jatkamme keskeytettyä istuntoa. Aloitamme esityslistan kohdalla kahdeksan. vastuuvapaus. Esittelijä Andrea Cheskova. Esittelijä saa ensimmäisenä puheenvuoron. Puheenvuoron. Cheskova, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, není to poprvé, co se tady setkáváme. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me emme tapaa ensimmäistä kertaa eh, niin, että keskustelisimme tästä asiasta. Niin, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme toisesta mietintöluonnoksesta – ajatellen vastuuvapautta 2011. Ja kaikki tämän valiokunnan jäsenet tietävät hyvin, että jo 2009 ja 2010 tilanne oli aivan samantyyppinen. Eli toisen vastuuvapaus Toinen vastuuvapausmietintö hylättiin. Minä en aio käydä tässä läpi kaikkia näitä syitä, enkä viittaa tämän enempää menneisyyteen. Aivan kuten aikaisempina vuosina neuvosto päätti, että se ei anna sitä tietoa, jota pyysimme. Niin kuin muistatte ehkä, me tämän valiokunnan jäseninä esitimme 52 kysymystä, jotka koskivat sitä, miten neuvosto hoitaa varojansa 2011 ja vastausta ei kuulunut. Niinpä tilanne. Mm ei ole itse asiassa muuttunut mitenkään verrattuna aikaisempiin kahteen vuoteen. Minä olen tavannut eh, henkilökohtaisesti Irlannin puheenjohtajavaltion edustajan mm, ja puhuimme asiasta. Nyt eh, meillä on sopimuksesta kaksi oikeudellista tulkintaa. Neuvosto painottaa sitä, että parlamentti tämä parlamentti, parlamentilla ei olisi oikeutta tarkastaa näitä tilejä. Neuvosto on eri asia kuin muut toimielimet, joista annetaan vastuuvapaus. Niinpä tämä tulkinta on sellainen, että eh, se saa neuvoston taaksensa. Aivan kuten edellisenä vuosina eh, kanta ei ole muuttunut lainkaan, enkä minä ole saanut mitään virallista tietoa. siitä, että neuvosto olisi muuttanut omaa kantaansa huolimatta siitä, että puheenjohtajavaltio on muuttunut, ehkäpä liettua puheenjohtajakaudellaan suhtautuu asiaan eri tavalla ja tähän mennessä on kuitenkin sanottava, että tilanne ei ole muuttunut mihinkään. Tilanne on aivan sama kuin viime vuonna ja sitä edellisenä. Ja tästä syystä tämä toinen mietintö, joka koskee vastuuvapautta neuvostolle. Ja siltä pohjalta, mitä nyt tässä olen sanonut, jälleen kerran me kieltäydymme vastuuvapaudesta neuvoston osalta vaikka parlamentin oikeudellinen yksikkö ja se työryhmä, jonka perustimme äh, käsittelemään tätä aihetta viime vuonna, niin äh, parlamenttityöryhmän ja oikeudellisen yksikön äh, mukaisesti parlamenttihan on demokraattisesti valittu toimielin. Se on vastuussa kansalaisille ja siitä syystä meillä pitäisi olla valtuudet tarkastaa neuvoston tilinpitoa ja päättää, annammeko, annammeko vastuuvapauden sille vai ei. E, nyt on kaksi eri tulkintaa, jotka ovat vastakkaiset. Miten sitten ratkaisemme tämän tilanteen? Ainut keino ratkaista se on käydä neuvotteluja puheenjohtajavaltion kanssa ja meidän täytyy toivoa, että tilanne kehittyy parempaan suuntaan. Kiitoksia teille ja tietenkin olen tyytyväinen kaikkiin. Odotan kommentteja ja huomautuksia. Varmasti me kaikki olemme ne tietoisia siitä, mikä tilanne on, joten odotan kommentteja ja tarkistuksia. Kiitoksia, <clears throat> Rova Ceskova. Nyt otetaan yleiskeskustelu tästä Cheskovan puheenvuorosta. Onko huomautuksia, puheenvuoropyyntöjä? Herra Balcitis, Istian Mulder, Sigmantas saloittaa. Puheenjohtaja, luulenpa, että siitä on nyt kolme vuotta, kun olemme kuulleet tätä ja on luonnollista, että kaikki meistä täällä – ovat selvillä siitä, että jos, jos on <clears throat> instituutilla on budjetti, niin instituution täytyy vastata omasta budjetistaan. Me puhutaan puheenjohtajamaan toimistoista ja taloudelliset ja finanssiasiat, niistä on tullut poliittisia asioita. Luulenkin, että Liettua puheenjohtajamaana ei voi kuitenkaan ratkaista tätä. Tämä on sellainen asia, jossa ei yhteisymmärrystä löydy eri toimijoiden kesken, ainakaan korkeimmalla tasolla. Mitä me voimme tehdä tässä valiokunnassa, ellei me anna vastuuvapautta kolmatta kertaa meidän täytyy miettiä hyvin konkreettisia toimia. En näe oikeastaan mitään muuta ulos pääsyä, koska muussa tapauksessa emme tiedä, miten, onko raha käytetty oikealla tavalla. Kiitoksia, Jan Mulder. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin vaikea tilanne. Me voimme toistaa joka vuotisen rituaalimme, emmekä anna vastuuvapautta, voimme jatkaa sitä pitkänkin aikaa. Esittelijä ehdottaa, että yritämme jälleen kerran vuoropuhelua, tässä tapauksessa Liettuan puheenjohtajavaltion kanssa siis. Meidän pitäisi kutsua heidät tänne ja esittää oma kannanottomme pääkysymys on, haluavatko he toimia äh, kuten muutkin äh, toimielimet vai onko neuvosto niin erityinen, että sen ei tarvitse toimia kuten muut toimielimet? No niin. Kysymys on kiinnostava. Täällä on pari muutakin puheenvuoroa. Søren, Sindelgaard ja Peroni. Tack øh, till rapportören. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Kiitoksia tästä luonnoksesta. Olen aika samoilla linjoilla. Voimme selkeyttää paria lisäseikkaa täällä vielä. Erittäin hyvä luonnoshan tämä on. Olen samaa mieltä. Me emme voi erityisesti ne kritisoida Liettua, jos emme saa tuloksia tästä. Meillä on ollut tässä useita puheenjohtajakausia. On yritetty keskustella heidän kanssaan ilman tuloksia. Ja, mm, Liettuahan on melko ö, pieni ja uusi jäsen neuvostossa. Sillä on varmasti aika paljon ongelmia, jos se haluaa muuttaa tätä linjaa, joka on jatkunut jo usean vuoden ajan neuvostossa. Siitä huolimatta voisi olla hyvä ajatus että yrittäisimme keskustella Liettuan kanssa, koska minun mielestäni meidän pitäisi pyytää eh, heitä noudattamaan Ruotsin linjaa puheenjohtajavaltiona. Eh, kaikki puheenjohtajavaltiot eivät ole toimineet samalla tavoin. Jotkut eivät ole antaneet minkäännäköistä tietoa. Esimerkiksi Tanska puheenjohtajakaudellaan ei antanut minkäännäköistä tietoa. Mutta eh, sitten on taas muita. Katson tässä naapurimaatamme Ruotsia. Se pyrki kuitenkin vastaamaan esitettyihin kysymyksiin ja he kirjoittivat vastauksia ja laitoivat ne nettiin ja sanoivat, että jos parlamentti kysyy tätä, niin vastaus on tämä, mutta vastauksia ei välttämättä tullut. Meidän täytyy siis pyytää Liettua pitämään esimerkkinä ennemminkin Ruotsia kuin Tanskaa puheenjohtajavaltiona. Ei se mitään ratkaise, mutta se on oikeaan suuntaan menevä askel. Äh, Kiitoksia, Sören Perli. Merci, monsieur le président. Mes collègues. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja kollegani tietävätkin tämän jo ja haluan kiittää Inge Gräsleä, koordinaattoria en koskaan ole ollut... Ö, olen aina ottanut esille tämän teknisen puolen, eli sen, että kon, neuvosto ei vastaa meille, ei anna meille riittävästi tietoja, jotta voisimme toimia valvovana elimenä, budjettia valvovana, myös poliittisesti valvovana elimenä. Luin tämä huolellisesti, mutta valitettavasti en kykenyt olemaan tuolla työryhmässä mukana. Nämä kaksi juridista vaihtoehtoa on selkeästi esitelty. Minun mielestäni meidän täytyisi käydä ihan perustavallatuinen keskustelu tästä asiasta, sillä olemme nyt umpikujassa – ja käsittääkseni analyysin sisältö merkitsee sitä, että meillä on tehtävä myötä vastuuvapaus toimielimittäin, mutta tämä analyysi on virheellinen, varsinkin kun Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on yksittäinen Euroopan unionin oikeushenkilöllisyys. Euroopan komission täytäntöönpaneva voima, ja sitten meillä on alaosastoja, neuvosto, tilintarkastustuomioistuin ja niin edelleen. Eli meillä on tällainen sisäinen tapa tehdä näitä vastuuvapa- myötä vastuuvapauksia ja jatkamme sitä ottamatta huomioon tätä uutta järjestäytymistä, eli että olemme yksi y- yhteinen oikeushenkilö. Minun käsittääkseni meidän toimivaltamme on se, että me tarkastamme kaikkien Euroopan unionin eri instanssien tilit. Tilitarkastustuomioistuin, jonka toimivaltaan kuuluu myös valvonta, ei juurikaan puutu neuvoston hallinnointiin. Ja tästä joudumme siihen paradoksiin, että Euroopan komission tehdään 250 sivua huomioita ja annetaan myöntä vastuuvapaus on puolikas kappaletta ja siinä tuo vastuuvapautta ei myönnetä. Minun mielestäni siitä syystä ei ole hyväksyttävää se, että neuvostajana on riittävästi tietoa. Ja toinen asia, jota voidaan hyväksyä, on se, että tämä ei ole mikään Liettuan puheenjohtajavaltion ongelma tai Irlannin pääministerin ongelma, vaan kyseessä ovat virkamiehet. Ei ole sellaista politiikkaa, joka ei ottaisi huomioon tätä. Neuvoston virkamiehet ovat tässä taustalla. Ja minä Pyydän sitä, että meidän yksiköillemme, meidän esittelijöillemme tulee antaa riittävästi tietoja. Neuvostossa sitten ongelma myös vaikeutuu siitä syystä, että meillä on ulkosuhdehallinto. Miksi Eurooppa-neuvostolle ei myönnetä vastuuvapautta? Minä esitän tästä kysymyksen. Sehän on yksi yksikkö. Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto. Eurooppa-neuvosto on yksi identtinen kokonaisuus hallinnollisesti katsoen. Minulla ei ole tähän mitään avainta, millä tavalla me tästä umpikujasta pääsisimme, mutta pohdinpa vain sitä, että olisiko tapa päästä tästä ulos ottaa mukaan kansallisten parlamenttien jäsenet. Näin voitaisiin saada liikekannalle Euroopan parlamentin puhemiehen kautta. En tiedä kenet, ehkäpä kaikkien budjetinvalvontavaliokuntien puheenjohtajat kansallista parlamenteista, jotka valvovat siis kansallisia budjetteja – todeten, että meille ongelmia aiheuttaa se, että neuvoston virkamiehet eivät anna asiakirjoja eteenpäin. Sillä jos osoittautuisikin, että hierarkisesti on annettu määräyksiä neuvoston puheenjohtajan tai ministerin toimista, että meille ei anneta riittävästi asiakirjoja, silloin on todellinen poliittinen ongelma kyseessä ja silloin, hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy keksiä jotain, koska tässä atomipommina toimii se, että me sensuroimme silloin komissiota. Nimenomaan komission täytyy huolehtia budjetin täytäntöönpanosta, mukaan lukien kaikkien eri toimielinten budjetti. Ja jos tällä hetkellä on olemassa poliittinen uhka, sille, että löydetään ratkaisu, niin se olisi erittäin valitettava, koska se merkitsisi sitä, että No, tässä käytetään tykkiä kärpäsen tappamiseen, eli aivan suhteettomia menettelyitä. Vastuvapainen myöntäminen komissiolle tässä suhteessa haluaisin, että asia tarkasteltaisiin vielä ja totean neuvostolle, että se todella ottaa kantaa tässä myös täysistunnossa, että tällainen tyhmä pieni peli lopetetaan ja silloin Euroopan vastaiset liikkeet saavat vielä lisää ähm, vettä myllyynsä tästä toiminnasta. Ottakaa vastaan meidän esittelijämme ja älkää pelatko enää tätä peliä, peliä enää tästä käytöksestä, kun haittaa Euroopan unionille. Jos emme juridisesti kykene löytämään oikeita toimivaltuuksia, määrittelemään niitä, niin silloin vastuuvapautta ei voida myöskään myöntää. Jos tähän tilanteeseen päästä, niin silloin olemme aivan naurettavassa tilanteessa. Se asettaa Euroopan unionin erittäin huonon valon. Kiitoksia kollega Odi tästä hehkuvasta kiitoksesta. Seuraavaksi Ingeborg Kressle. Kiitoksia kollega Jean-Pierre Odi. Muistuttaisin vain siitä, että meillä on ollut joskus myös keskustelua siitä, että onko Ranska ylipäätään demokratia. No, minä esitän tämän kysymyksen, koska kyllä silloin, kun tarkastelee perustuslakia, voidaan esittää muutamakin kysymysmerkki. Joka tapauksessa toteaisin, että minusta meillä on kaikki syy ja peruste olla antamatta vastuuvapautta neuvostolle. Ja nämähän ovat ihan selviä perusteita. Otetaanpa tilintarkastustuomioistuin, miten se on tutkinut näitä hallintomenoja, niin haluaisinkin tätä taustaa vasten kysyä tilintarkastustuomioistuimen edustajilta kertomaan meille, kuinka paljon maksuja tilintarkastustuomioistuin ylipäätään tutkintoneuvoston budjetissa. Tosiseikka on, että neuvoston budjetissa ei ole mitään merkintöjä. Ei se tarkoita sitä, että se on kunnossa, vaan se rettyy siitä, että ei ole tehty mitään pistokokeita, jotta voitaisiin joku lausunto esittää, joka olisi lausunnon nimen arvoinen koko hallintomenot, koko hallintomenot pitäisi tutkia kaikissa EU-toimielimissä. Meillä on tietoa kyllä harastoista, mutta ei yksittäisistä tileistä tai momenteista. Tämän vastuuvapausmenettely voidaan käyttää toisinpäin. Ei se kuitenkaan maailmaa muuta. Neuvosto anna, antaa meille, nä, näyttää meille paperin, 20 äh, vuotta vanhan sopimuspaperin, ja koko tämä 20-vuotinen käsitys on jäänyt ottamatta huomioon. Eli eh, toimielinten muodostaminen merkitsee sitä, että pitäisi olla oma budjettikin. 353 tai 253 on tämä artikla. Me voimme tietenkin samoilla artikloilla tota, vaan huuka, tapella keskenämme ja hukata aikaa. Meistä olisi, minusta olisi oikein, että painotetaan parlamentin poliittista kokonaisvastuuta, eikä silloin nyt mitään väliä, että onko se, eväämmekö vastuuvapauden kolme, neljä, viisi kertaa peräkkäin. Komissio on, ei ole saanut aina useankaan kertaa tarkastuslausumaa. Minusta meidän täytyy olla tarkkana. Me emme saa luovuttaa neuvostolle parlamentin äh, perustavanlaatuisia oikeuksia. Toiseksi, meillä on toimielimissä niitä, mitä olemme perustaneet, eli ulkosuurehallinto On, täällä on toimittu toisin kuin neuvostossa. En, en, en, esimerkiksi ulkosuurehallinto ei ole samassa asemassa kuin neuvosto. Ja siksi Jean-Pierre, näitä ei voi verrata keskenään. No, Eurooppa-neuvoston tilante on selvä. Sehän on neuvoston budjetti on osa Euroopan neuvoston budjettia, mutta sitten loppupeleissä täytyy pohtia, jos neuvosto on tosissaan, että kaikki on sitten komission budjettia, niin voidaan tietenkin äänestää yksittäisistä budjettikohdistakin, mutta käytännössä se ei tuota mitään. Tietenkin voidaan yrittää saada komissiolta tietoa neuvostosta, mutta se olisi silkkaa byrokratiaa. Jos me kysymme komissiota, komissio kysyy neuvostolta, sitten pallotellaan edes takaisin ja tulee osittaisia vastauksia, sitten se menee kolmen aseman kautta takaisin tänne. Eihän neuvosto voi tässä vakavissaan olla. Siksi meidän pitäisi lopettaa, neuvoston pitäisi lopettaa olla ottamatta tätä asiaa vakavasti. Minusta No, monivuotinen rahoituskehys on osoittanut, että, että me saimme kuitenkin MFF-järjestykseen. Meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä. Seuraava väline olisi budjetti. Ja siinä on kysymys, että tämä herrasmissopimus neuvoston ja parlamentin välillä koskee budjettia eikä vastuuvapautta. Ja sitten, sitten, asetetaan, sitten asetetaan neuvoston budjetti ylipäätään kiistanalaiseksi me emme ole vielä käyttäneet kaikkia mahdollisuuksia, jotka meidän käytössämme ovat. Kaikki ovat ikään kuin, että me mennään <clears throat> pienimmän vastarinnan tietä, mutta me tekisimme virheen, jos me luovumme meidän oikeutetusta asemistaan. Minä pystyn elämään sen kanssa, että vastuuvapaus eletään neuvostolta myös lähivuosina. Kiitoksia. Minusta tämä oli kiinnostava havainto kuulla, että, että neuvoston vastuuvapauden epäämisen perustelu oli tämä Ranskan kyseenalainen demokratia. Mutta nyt on heinäkuu. Kun nyt on heinäkuu ja on kuuma ilma, niin ehdotan, että hei puheenjohtaja, ei, jos sinä nyt pidät tätä minun lausumaani pilapiirroksena, niin sanoisin vain, että se on pieni henkilökohtainen kina kollega Odin ja minun välilläni kysymys tästä neuvoston vastuuvapaudesta ja Ranskan demokratisoimisesta. Se, mitä tällä tarkoitetaan, on se, että on kysymys, demokraattiset perinteet ovat eri maissa niin se erilaisia, koska parlamentti ei voi, en pysty kuvittamaan, että parlamentti ei voi päättää hallituksen menoista. No, Odi, ennen kuin saat puheenvuoron, niin kun, kun minä enemmänkin ajattelin Unkaria sitten tässä, kun nämä eh, demokratiaperinteet ovat niin erilaisia. Mutta jos tämä keskustelu aikaa, me pääsemme artiklaan seitsemän asti, mutta se, se ei kuulu meidän toimivaltaamme. Jean-Pierre. No, je notre... Halusin vahvistaa valiokunnallamme, että Ranska on demokraattinen maa, eipä se muuten olisi Euroopan unionin jäsen. Ne, jotka nyt sitten tätä pelästyivät, halusin vain vahvistaa sen Also, das nehmen wir zu Protokoll. Se kirjataan pöytäkirjaan. Olemme nyt, olemme, tämä rauhoitti meitä. Ei muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Sitten esittelijä saa halutessaan vielä puheenvuoron. Rovacheskova, haluatko vielä ottaa kantaa lopuksi? Niin, niin voitte tehdä näin. Ano, ano, chci se vyjádřit, protože eh, mě tato diskuze nesmírně i po... Niin, vain muutama sana koska tämä keskustelu on mielestäni huvittavaa, mutta nyt ihan vakavasti ottaen haluaisin kiittää teitä monista kommenteista, joita täällä on esitetty, koska näen, että voimme työskennellä tässä komiteassa yhteistyössä ja meillä ei ole paljonkaan eri näkymyksiä. Haluan vastata monen kommenttiin. Niin tästä on todellakin tullut poliittinen kysymys ja se on hyvä, sillä jos asia katsotaan juridista näkökulmasta, niin meillä on erilaisia näkemyksiä sopimuksesta. Siitä syystä meidän tulisi olla poliittisesti tästä jotain mieltä. Vuoropuolissa pitää olla kaksi osapuolta, jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä, ja siitähän useat kollegat ovat tässä jo todenneet, he vetoavat neuvostoon, että se tekee yhteistyötä kanssamme. Täällä on jo sanottu se, että meidän tulisi kutsua Liettuan puheenjohtajan valtion edustaja paikalle. Ei kai mikään sitä estä. Katsotaan, mitä siellä, miten siellä reagoidaan. Ehdottomasti tukisin kyllä tuon kaltaista lähestymistapaa. Ja kolmas asia, joka on otettu esille keskusteluissa, on, että Liettua puheenjohtajavaltio ei ehkä kykene poikkeamaan aiempien puheenjohtajavaltion asettamasta linjasta, mutta olen samaa mieltä siinä, että meidän tulee ehdottomasti jatkaa keskusteluja ja sitten parlamenttimme toivottavasti osoittautuu demokraattiseksi elimeksi. Ja kun puhutaan mietinnöistä, niin tässä puhutaan vastuuvapaudesta vuodelle 2011. Toivottavasti seuraavana vuosina tulee kaksi mietintöä kahdesta toimielimestä uuden jaon mukaisesti yksi neuvostosta ja toinen Eurooppa-neuvostosta. Tähän mennessä näin ei ole kuitenkaan tehty. Vaikka minua alun perin pyydettiin laatimaan kaksi erillistä mietintöä. Viimeinen kommenttini sopimuksen valossa pitäisi myöntää vastuuvapaus komissiolle – joka on vastuussa näiden tilien tulkitsemisesta. Tämä tulkinta kuitenkin on sen vastaan, että me parlamenttina meillä on oikeus tarkistaa neuvoston tilit. Käsittääkseni tästä mietinnöstä käy selville, että parlamentti demokraattisesti valittuna toimielimenä on oikeutettu tähän neuvoston pitäisi haluta hyväksyä tämä tosiasia ja olla mukana vuoropuhelussa. Mutta jos mitään selkeää sopimuksen tulkintaa ei ole, niin sitten tietysti meidän täytyy jatkaa neuvotteluita, koska tästähän Euroopan unionissa on kysymys vuoropuhelusta ja keskusteluista. meidän valiokuntamme tai parlamentti missään tapauksessa ei ole tässä suhteessa väärässä. Ei meitä voi syyttää siitä, ettemmekö haluaisi tehdä yhteistyötä kumppanina. Haluan myös kiittää sihteeristöä yhteistyöstä ja olen odottelemassa teidän tarkistuksianne. Käsittääkseni tämä keskustelu on osoittanut, että Syksyllä meidän tulisi äänestää sen puolesta, että ei myönnetä vastuuvapautta. Minusta mitään muuta vaihtoehtoa enää ei jää. Kiitoksia. Kiitoksia, Ruotsiskova. Totean, että tarkistusten jättöaika on 5. syyskuuta 2013 kello 12 puolelta päivän. Näin ollen tämä tämän kohta kahdeksan on saatu päätökseen. Sitten otetaan kohta kymmeneen, koska yhdeksän hän esittelijä Gerbrandin puolesta otettiin pois. Seuraavana 10 on erityiskertomus numero 21 vuodelta 2012 energiatehokkuuteen kohdennettujen kohesiopoliittisten investointien kustannustehokkuudesta. Sigmantas Palcitis on esittelijä ja hän meillä vastaa tästä asiasta ja hän voin eh, sitten aluksi esitellä asian, jonka jälkeen istuimen Harald Bügebauer käyttää puheenvuoron. Toivotan hänet samalla tervetulleeksi. Sigma taas ole hyvä. Anna palaa. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme jo keskustelleet avainkohdista. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää tilintarkastustuomion istuimen edustajaa erinomaisesta kertomuksesta, vaikka se on kriittinen. Haluaisin kiittää myös komissiota. Me tapasimme ja todellakin me ymmärrämme tämän ongelman ytimen. Sitä ei yritetä mitenkään peitellä. Ja minä mainitsen tässä, että asiaan pitäisi hoitaa vielä tehokkaammin ja haluaisin kiittää myös sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä, joka on myös ollut mukana laatimassa asiakirjaa. Niin kuin tässä jo mainittiin, tässä asiakirjassa puututaan energiatehokkuuteen kohdennettujen kohesiopoliittisten investointien kustannustehokkuutta. Ja 2000, 2006, 2013 hankkeet, 2007-2013 siis kolme hanketta tältä kaudelta ja sitten 2000-2006 kaudelta yksi. Tässä omassa asiakirjassani minä tuin tilintarkastustuomioistuimen päätelmiä siitä, että kustannustehokkuus oli alhainen, tulokset eivät olleet tyydyttäviä, mutta haluan muistuttaa, että kun ohjelmia täytäntöön pantiin, ei asetettu mitään tehokkuusvaatimuksia EUlle. Tällä hetkellä nyt on aika monimutkaista jälkikäteen arvioida näitä ohjelmia – koska energiatehokkuuspolitiikka on muotoiltu vasta aika äskettäin vuonna 2009. Niinpä uusi energiatehokkuusdirektiivi tuli, äh, tulee voimaan vasta ensi vuoden kesäkuussa tai ei, 2015 kesäkuussa. Otin huomioon tilintarkastustuomioistuimen kommentit, samoin kuin komission kommentit. Ja haluaisin ottaa esiin, että tässä on erityisindikaattoreita, jotka koskevat 2014-2020 ohjelmakautta, kunnon vaikutusten arviointi, tarkastukset, lakisääteiset sellaiset ja energiatehokkuussuunnitelmat, ajatellen kansallista tasoa, alueellista tasoa, näitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Jos arvioidaan energiatehokkuuden tehokkuustoimia, se voidaan tehdä vasta muutaman vuoden päästä, kun tulokset ovat nähtävissä. Haluan painottaa myös sitä, miten tärkeitä ovat kriteerit. Nämä koskevat myös julkisia hankintoja ja uskoisin, että sähköiset julkiset hankinnat voivat vaikuttaa paremmin avoimuuteen ja hankkeiden tehokkuuteen. Kiitoksia. Äh, odotan kovasti kommentteja. Ja, dank, Kiitoksia, kollega Balcitis. Sitten tilintarvistuomioistuimen jäsen edustaja herra Bauer. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulen, että voimme hoitaa tämän tänä aika pikaisesti ja olemme käyneet asiasta jo aikaisemmin, aikaisemminkin kiinnostavan keskustelun ja kiitän tästä hyvästä keskustelun lopputulosta äh, tuloksesta häntä vielä. Aivan lyhyesti yhteen yhteenvedonomaisesti seuraavaa. Tämä mietintö on ollut tiiviin keskustelun kohtana, ei pelkästään parlamentissa. Meilläkin on ollut puolentoista tunnin keskustelu neuvostossa asiasta, ja se ei tapahdu kovin usein, kun puhutaan tilintarkastus, kertomuksesta kertomuksesta neuvostossa. Neuvoston keskustelussa tuli myös eräitä päätöksentekoehdotuksia aivan lyhyesti tästä mietinnöstä. Minä olen hyvin onnellinen tästä mietinnöstä. Se, mitä esittelijä on esittänyt, se vastaa tismalleen meidän aikomuksiamme. Ja haluan kiittää myös komissiota. Komissio on ryhtynyt jo tuumasta toimeen. Huhtikuussa komissio jo toimi ja teki uusia ehdotuksia siitä, miten meidän tulisi jatkaa tällä saralla. Ja tämä sarka on, niin kuin esittelijä sanoi, tärkeä sarka 2020 tavoitteiden suhteen. Jos me näin jatkamme, kun tähän mennessä olemme jatkaneet, että vain 10-20 prosenttia energiatehokkuuskeinoista virtaa e- energiatehokkuustoimiin, niin meillä on ongelma hiilidioksiditavoitteiden toteutumisessa. Mutta oletan, että komissio tukee tätä joka tapauksessa ja että komissio tietää, että nyt politiikan tavoitteena meidän yhteisessä Euroopassa on juuri tämä 2020-2020. Ja kiitän esittelijää ja parlamenttia, mutta myös komissiota. Mutta niin kuin esittelijä jo sanoi, tärkeintä on, että me, ja tulevaisuudessa jää nähtäväksi, on, ovatko nämä hyvin hyväksi tarkoitetut päätökset sellaisia, että myös purevat ja olemme kernaasti valmiita auttamaan seurannassa. Voin ilmoittaa teille, että meillä on tällä hetkellä meneillään kertomus uusiutuvasta energiasta, ja tämä selostus tulee jonkin ajan kuluttua valmistumaan. Ja te näette, että meillä on juuri tämä poliittinen sarka silmämme alla, silmiemme alle. Ilmastonsuojelusta tulemme pikapuoliin laatimaan myös oman kertomuksen. Näin ollen te voitte laskea meidän varaamme tässä asiassa. Me tiedämme, että tämä on tärkeä poliittinen asia. Me emme ole pelkästään tilintarkastajia, vaan me ajattelemme myös poliittisesti. Ja siksi toivonkin, että, äh, että me voimme tukea teitä ja koko Euroopan unionia äh, näissä, näiden tavoitteiden toteuttamisessa, mutta niin kuin sanot, mutta niin kuin sanot, äh, mämmi, mämmin makeus toteutuu vasta syödessä ja te, se tulemme toimittamaan teille sitten kerman kerran. Kiitos. Kiitoksia, herra Wegerbauer. Onko puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäsenillä? Herra Ryby. Ja mich, mich, äh, insbesondere... No, aivan erityisesti haluan kiittää Wegerbaueria, koska energiatehokkuus on ehdottomasti eurooppalainen prioriteetti ja meillä on suuria mahdollisuuksia myös työllisyyspoliittisesti, koska energiatehokkuushan tarkoittaa esimerkiksi talonrakennuksessa sitä, että se voi tuoda valtavia, valtavia etuja esimerkiksi nuorisotyöllisyyden suhteen ja, ja myös kotitalouksien energialasku lasku pienenee ja tästä hyötyvät kansalaiset. Ja siksi minun kysymykseni meneekin siihen suuntaan, Onko tilintarkastustuomioistuin vielä selvittänyt, minkälaisia työllisyysvaikutuksia tällä ohjelmalla voisi olla ja minkälaisia näköaloja voidaan nähdä? Mietin, että meillä on 1,2 miljoonaa taloa Euroopassa, jotka täytyy saneerata energia, energeettisesti ja otetaan vain pieni prosenttia aste, niin tässä on valtava työvolyymi edessämme, koska esimerkiksi lämmitysten vaihtaminen, eristysten ja ikkunoiden ja kattojen vaihtaminen, se merkitsee vaikut- valtavia, voi merkitä valtavia työllisyysvaikutuksia, ja äh, tämä merkitsee myös äh, Euroopan riippuvuuden vähentymistä. Siksi onkin hyvin tärkeää, että tämä mietintö äh, tulee kiitiin käsittelyn kohteeksi myös meille. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä oleva. Voitteko tämä herra Bögerpower, vastata? No, kernaasti vastaan. Tämä on aivan selvää, että työllisyys, tämä on työ, työvoimavaltainen tämä ala. Tämä tarkoittaa sitä, että se täytyy rakentaa niin, että, että niin kuin eräät maat tekevät, että, että saadaan tuotto sijoitukselle – tässä puhutaan 240 vuoden tai 150 vuoden jaksoista, niin sitten se on 50 vuoden tuottosijoituksella. Se ei auta nuorisotyöttömyyttä. Nuorisotyöllisyys tulee siitä, mistä edustaja Jori puhui, että ne pienet investoinnit, jossa sitten on, niin kuin selostuksessa sanotaan, kertomuksessa sanotaankin, että että, että niin Euroopan tasolla kuin kansallisella tasollakin täytyy määritellä, että tietty tuotto investoinnille täytyy tulla aina myös osa investoinneille. Meillä on erilaisia investointituottoja esimerkiksi yksi kotitalouksissa, teollisuuslaitoksissa ja muissa ja julkisissa rakennuksissa. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita, jossa voimme lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, nimittäin luoda työllisyyttä ja luoda energiatehokkuutta, mutta energiatehokkuus on sellaista, että ei lähdetä pelkästään restauroimaan, vai me säästämme energiaa ja hiilidioksidipäästöjä. Tämä on sellainen projekti, joka on kaikkien kannalta positiivinen. Se tuo työllisyyttä ja se vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron vielä esittelijälle, saanen kys- kysyä, josko komissio haluaa esittää kommentteja tähän asiaan. Hoppins on tältä aluepääosastosta paikalla. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Palchitista, että hän on ottanut huomioon ja heijastellut komission näkemyksiä tässä lopullisessa suosituksessa. Haluan myös kiittää mietinnöstä, joka on äärimmäisen tärkeä meille. Voin vakuuttaa teille sen, että jos katsotaan seuraavaa hoimointikautta, niin energiatehokkuuteen liittyvät menettelyt ovat prioriteettina miltei kaikissa toimintaohjelmissa jäsenvaltioissa ja kuten tiedätte, se heijastuu myös komission kannassa. Ja me tietysti varmistaa sen, että tämän mietinnön tulokset otetaan huomioon mahdollisimman, parhaalla tava- mahdollisimman hyvällä tavalla. Tässä on muutamia asioita, jotka haluan vielä ottaa esille. Se, mitä totesimme investointikustannuksista kautta Euroopan unionin, niin arviointi on kautta Euroopan hyvin vaikeaa. Se johtuu eri hinnoista, materiaalista, jo täytäntöönpannoista säästöistä – ja on eri ilmastoolosuhteet, erilaiset rakennukset, joista puhutaan. Eli tämä on tehtävä meille, joka ei kyllä ole mitenkään helppo. Mutta sitten käytännön kokemusten kautta, millä tavalla näitä menettelyitä täytäntöön pannaan itse kentällä, niin tarkastelemme uudelleen asiaa. On myös totta, että meillä on uusi juridinen puitteisto Ensinnäkin meillä on uusi energiatehokkuusdirektiivi, joka vaatii jäsenvaltioita viemään eteenpäin korkeatasoisia energiatutkimuksia ja tietysti sitten käytännön ohjeet sen suhteen, millä tavalla investointeja arvioidaan tällä alueella ovat olemassa. Myös painotamme sitä, että kaikki tuki tällä alueella pitäisi olla ehdollista energiatilintarkastuksissa. Ja näissä tarkastuksissa on oleellista tarkastella sitä, että miten yhteisrahoituspuoli toimii ja komissio ehdottomasti aikoo myös hyödyntää uutta mahdollisuutta rakenne- ja investointirahastosäännöksissämme hyödyntää ehdollisuutta varmistaaksemme sen, että tällä nimenomaisella alalla kaikki ehdot ovat jäsenvaltioiden käyttöön ottamia. Eli työskentelemme huolehtiaksemme siitä, että ryhdytään toimiin tiettyjen alojen ehtojen parantamiseksi. Yleisesti ottaen halusin myös sanoa, että tämä on ala, johon kiinnitämme erityistä huomiota ensiohjelmointikaudella. Kuten tiedätte, meillähän on erityinen ö, tulospuitteisto, johon kiinnitämme huomiota. Työstämme tässäkin käytännön ohjausta, kestävä energia ja energiatehokkuus ovat näitä tärkeitä alueita, joissa haluamme tällaisia tulosindikaattoreita kehittää. Tietysti katsotaan myös tätä elinkaarin lähestymistapaa ja yritämme työskennellä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että indikaattorit ovat riittäviä ja että ne mahdollistavat sen, että voidaan todella mitata asioita energiatehokkuuspuolella. Ja lopuksi meidän tulisi tarkastella investointeja tällä alueella myös muussa yhteydessä, koska sillä on vaikutus työpaikkoihin ja sillä on vaikutus yhteiskunnallisiin olosuhteisiin jäsenvaltioissa. Eli aina ei kyetä eristämään toimintaa tässä suhteessa, mutta täytyy huolehtia siitä, että mietinnön tulokset otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. No niin. Sitten esittelijä loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti. En halua toistaa sitä, mitä jo sanottiin. Ehkä vielä kerran haluaisin äh, lisätä siihen, mitä kollega Ryby sanoi tässä. Mit, mitkä ovat nämä toimenpiteet, jotka suuntaavat tulevaisuuteen. Tässä ne pitää jatkaa, jakaa kahteen osaan nämä tarkastukset. Energiatehokkuus ensinnäkin, siinä voidaan säästää energiaa ja saada aikaan työpaikkoja, mutta sitten toinen osuus, arvioitava osuus on sinänsä rakennusten kohentaminen. Nyt meillä on sellaisia investointeja, joissa on remontoitu, mutta ennemminkin sisustukseen, ympäristöön ja niin edelleen. Tämä jako on hyvinkin hyödyllinen, jos puhutaan tulevaisuudesta ja tehokkaammasta Euroopan äh, varojen käytöstä, äh, kun parannetaan energiatehokkuutta. Äh, Kiitoksia. Näin ollen tämä esitys, siis tänne kohta 10 on saatu käsiteltyä. Kiitän myös tilitarkastustuomioistuimen ja komission edustajia. Sitten esityslistan kohta 11, joka on valiokuntamme valtuuskuntamatka Äh, Slovakiaan Bohunitseen ja tämä liittyy ydinvoimalaiden äh, alasajojen käytöstä poistoon. Tässä esittelimiä on Jens Kajer, jonka annan, puhe, annan puheenvuoron. <clears throat> Jens an, an, puhu. Kiitos puheenjohtaja. Tämänkin voimme hoitaa lyhyesti, koska tässä ei ole mitään kovinkaan ristiriitaisia keskusteluja ollut esille tämä valtuuskunta oli vähän toisella tavalla suunniteltu ajatellen. Johtuen maantieteellisestä läheisyydestä oli ajatuksena ensin, että viettää vain yksi päivä Slovakiassa ja toinen päivä sitten Prahassa, Tsekin maassa, jotta sielläkin oltaisiin voitu keskustella viranomaisten kanssa siitä, että ovatko er-, virheet johtaneet näihin vuoden 2011 aluekehitysrahaston varjojen väärinkäyttö. Me tiedämme, että maassa, on kova hallituskriisi, jota ei vieläkään saatu poistettua. Meillä on ongelmana se, että siellä on vaalitaistelu peneillään, johon meidän ei pitäisi sekaantua puhemiesten päätösten mukaisesti. Ongelmana on se, että tässä tilanteessa poliittinen vastuu ei ole poliittista vastuuta eikä ole keskustelukumppania Siksi päätettiinkin, että, että vietämme toisenkin päivän Slovakiassa ohjelma on nyt tähän tätä vartaan kasattu aika nopeasti. Mutta täytyy sanoa, että minä olen tyytyväinen tähän ohjelmaan. Siis toinenkin päivä oli siis Slovakiassa, jolloin me tapaamme Slovakian viranomaisia ja puhumme tästä rakennerahastojen toiminnan käyt- Äh, rahakennerahaston käytännön täytäntöönpanosta. Eilen oli kaiketin valmistelutapaaminen, jossa, jossa oli aika hyvin väkeä paikalla, lähinnä äh, edustajien avustajia, mutta ei itse edustajia niinkään. Me saimme aika arvokasta sisällöllistä lisäarvoa tähän valmisteluun ja tästä lyhyesti teitä informoisin. Te muistanette, että tällä hetkellä me, meillä on selvitys, vertailuselvitys veneillään siitä, millä tavalla nämä kolme ydinvoimalaitosta Liettuassa, Bulgariassa ja Slovakiassa on, on, ollaan nyt ottamassa pois käytössä. Ne ovat kaikki neuvostovalmisteisia. Tämän selvityksen tekee Instituutti Saksan Freiburgista. Siellä on erityistä asiantuntemusta, koska se on, sehän on tällainen ulkoinen konsultti Ralfille, vaan näkemiin. Hän oli, terve, terve Fran, Ralf, sinä olit täällä ennen aikaisemmin meppinä, että hyvää jatkoa ja no joka tapauksessa se, se, hän tietenkin olisi tarkoitus sanoa, että hän vaan yllätykseksi, meidän kaikki yllätykset oli vahvistamaan minua, en sano sitä. Mutta joka tapauksessa tämä, tämä kyseinen laitos on tällainen ulkoinen riippumaton konsultti entisessä DDRssä, entisen DDRn asia-alueella, joka siis hoiti ylivoimalaisen alasajoa Brandenburgissa ja myös Kreisvaldissa. Ne olivat, ja siis asiantuntemusta löytyy tähän hommaan. Lyhyesti sanoen uutinen oli se, että Slovakian viranomaiset ovat hyvällä tiellä, mutta heidän suunnitelma, suunnitelmansa alasajoon ei, ei ole niin yksityiskohtainen, sitä voitaisiin olettaa, että kaikki riskit on siis kaikki rahalliset riskit ja tekniset riskit, että ne olisivat selvillä ja että ne olisi arvioitu. Ja molemmat riskit voivat tietenkin vaikuttaa myös taloudellisesti ja rahallisesti. Sehän on havaittu ja Liettuassa aikaisemmin. Me tutustumme Bohniceen kaksi tuntia itse voimalassa. Paikan päällä riittänee. Eihän meidän tarvitse niihin voi lähteä koskettelemaan näin asian nätisti muotoiltuna. Sitten matka-aikakin on melkoinen, koska me tarvitsemme viinistä kahden tunnin bussimatkan. Iltapäivällä meillä on sitten olemme, meillä on tällainen hallitusten valikoitujen edustajia Bratislavassa, joiden kanssa me vietämme aikaa. Siellä kaikki asianomaiset ovat ministeriöt ja myös ja ne hallitusviranomaiset, jotka ovat suoraan vastuussa tästä ydinvoimaloiden käytöstä poistosta ja josta He ovat paikalla myös tässä keskustelussa ja niiden kanssa voidaan keskustella siitä, miten he näkevät asian ja millä tavalla he voivat sitten arvioida näitä mahdollisia riskejä ja tämä on aika sellainen myös tämä Slovakian tilintarkastustuomioistuin myös on tässä mukana. Tämä oli minulle erityisen tärkeää, koska minun kokemukseni liittoista osoittavat, että sieltä saatiin parhaat vihjeet siitä, mihin, mihin hallitus on menossa, niin parhaat vinkit tulivat tilintarkastajilta. Sitten kysymys siitä on siitä, millä tavalla rakennerahastoja käytetään ja hallinnoidaan Slovakiassa. Tästä meillä oli eilen, saimme komission aluepolitiikan pöydästä tietoja. Slovakia kuuluu, ei kuulu varmastikaan siihen piiriin, jotka ovat, jossa rahastoja hallinnoidaan äh, äh, huonoiten, mutta on kysymys siitä, onko se keskiarvon yläpuolella. Meni meille kuitenkin jo yksityiskohtiinkin. Siinä kysymys, missä sitten on äh, pulmia. Ja on tietenkin kiva, kun sitten kun komission virkamiesten kanssa kutsut, keskustellaan suljettujen takana ja he eivät voi pääse sieltä karkuun, niin silloin saadaan asiat käsiteltyä loppuun asti. aluepolitiikasta äh, Slovakiassa. Minusta valmistelut ovat hyviä, olleet hyviä. Ohjelma on äh, Tsekin tilanteen mukaan, jo, mukaan laadittu vähän uudelleen, mutta se voidaan kyllä hyväksyä. Mutta tältä tämä ohjelma nyt tällä hetkellä näyttää. Tämä on pieni ja hieno valtuuskunta, joka lähtee matkalle ja odotan sitä jo innolla. No kiitoksia kollega Geier. Onko puheenvuoropyyntöjä? Paul Rivi. No, min, en valitettavasti pääsi matkalle, mutta ehkä yksi kysymys olisi ottaa, hyvä ottaa esille, nimittäin tämä elinkaarikustannukset, mitä tällä ydinvoimalalla on ollut, on ensimmäisestä luvasta aina, aina äh, käytöstä poistoon ja loppuvarastointiin asti ja mitä suoraan on energia se operaattorin ja asiakkaan maksettavana ja mitä, tämä, mitä veromaksaja joutuu maksamaan ja mitä Euroopan unioni joutuu maksamaan. Mitkä ovat ne menot Euroopan tasolla, tästä, ja tähän, jotka liittyvät tähän käytöstä poistoon, alasajoon ja jätehuoltoon, ja mikä sitten on suoraan tämän laitoksen käyttäjän kannettavaksi kuuluva kustannusosuus. Tämä on varmasti sellainen kysymys, joka liittyy myös tähän tuot, investointituottoon, ja kun puhutaan läpinäkyvyydestä, niin se on meille tärkeää myös EUn budjetissa nähdä, minkälaisia kustannuksia mahdollisesti meille tulee, koska puhun itse, niin tietenkin liittymissopimuksen perusteella on saanut oikeuden saada tähän työhön toimintaan eurooppalaisia varoja. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi prospaata. Technickou dnes od 11 hodin máme novou vládu v České republice. Niin, kiitos. Minulla on äh, tekninen kommentti. Meillä on äh, Tsekin tasavallan äh, yhteishenkilöiden kanssa kokous. Kyseessä on parlamenttien koalitioryhmän kokous. Me aiomme kertoa tästä hiukan enemmän vielä seuraavassa kokouksessa. Ja, vielen Dank. Kiitoksia komission puolelta. Toivotan tervetulleeksi mm. herra Cecilio. Aureli Cecilio, tervetuloa. Ehkä te voitte komission suulla ottaa kantaa tähän. Is it working? I would like to say that we welcome. Haluaisin todeta, että meidän mielestämme on hyvä, että parlamentti ja tämä valiokunta kiinnittää huomiota EU-varojen valvonta Slovakiassa. Sehän on ollut yksi niistä huolenaiheista Euroopan komissiolla siitä lähtien, kun maa liittyi Euroopan unionin vuonna 2004. Ja vaikka erilaisia tarkastustoimia on tehty kansallisten viranomaisten eh, toimesta, niin on olemassa vain järjestelmällisiä heikkouksia, jotka ovat jatkuvasti olemassa. Jotkut ovat vähän niin kuin epidemia. Vaikka kansallinen viranomainen on pyrkinytkin niihin purautumaan. Siitä syystä on mielestäni tärkeää, että saadaan parlamentin tuki sille, että painotetaan Slovakian viranomaisille, Slovakian viranomaisille sitä, miten tärkeää on muokata valvontajärjestelmien hallinnointia, varsinkin nyt kun ollaan valmistelemassa seuraavaa rakennerahastojen ohjelmakautta vuosille 2014-2020. Kaikki se apu, mikä tulee eri toimielimeltä, on arvokasta. Olemme parlamentille tarjonneet tiedot tämänhetkistä tilanteesta, varsinkin sosiaalirahastosta, josta vastaamme. Tilanne muistuttaa pitkälti, on samanlainen eri rahastoissa, vain rahastojen suuruusluokka vaihtelee, eli ongelmat voivat olla suurempia eakr esimerkiksi, koska rahastot ovat suurempia. Ongelmat kuitenkin ovat samankaltaisia. Ongelmia liittyy hankin, hankkeiden valitsemiseen, avoimuuteen, tasaveroisen kohtelun, julkisiin hankintoihin, kuten myöskin toimintojen verifiointiin. Nämä ovat ne kolme osiota, jotka on tunnistettu. Joissakin on saatu aikaiseksi huomattavasti edustusta, edistystä varsinkin julkisissa hankinnoissa, kun julkisten hankintojen virassa on voimakkaasti mukana. Näissä kahdessa muussa meidän täytyy olla tarkkaavaisia ja varmistautua siitä, että seuraavana ohjelmointikauttena meillä on paremmin toimivat ja tehokkaammat järjestelmät. Ja, vielen äh, Kiitoksia Cecilio. Lopuksi vielä tarvittaessa esittelijälle Jens Kajerille. Kiitoksia herra tästä vinkistä. Otan tämän eväksi kernaasti mukaan. Ja tässä viittaa erääseen asiaan, ja, joka ei ole vielä tiedossani, mutta ehkä se löytyy näistä briefauspapereista, nimittäin on tapahtunut ja omistuksen omistussiirto reaktorin reaktorin neljä blokkia ovat nyt valtion omistuksessa, niin kuin pitää ollakin. Ja sitten kun laitos ajetaan alas, niin tietenkin kustannukset ovat huomattavia. Minua kiinnostaa tietenkin myös periaatteessa kiinnostaa, että miten paljon menee kompensoinnin piikkiin johon tällä jäsenvaltiolla on oikeus ja kuinka paljon vielä odotetaan. Ja myös ajallinen tausta tulee olemaan tärkeä asia. Parlamentissahan me joskus käymme keskustelua, joka on mielestäni vähän vaarallista. On kollegoita, jotka kernaasti haluaisivat tiukan aikataulun. Ja takana on sellainen ajatus, että tämä asia käytöstä poisto tulisi ei seuraavalla, vaan sitä seuraavalla monivuotisella rahoituskehyksellä 2020 jälkeen. Että nämä eivät halua sitä alasajoa sinne. Ja asiantuntijat sanovat, että näin voi haluta, mutta, mutta haluttusta tulee, reaali, onko se sitä realiteettia, realistista, mutta Bohun itse on kuitenkin eniten eteenpäin mennyt alasajattava ydinlaitos tai reaktorilaitos. Ja siellä asiantuntijat sanoivat, että jos meillä on onnia, niin vuonna 2025. Eli noin EUn rahoituksen osalta tämä jää kyllä joksikin aikaa vielä elämään. Ja jos parlamentti on valmis ja, ja jos parlamentti haluaa vaatia nopeampaa, mutta kaikkea ei voi toteuttaa. Ainoa suurempi ryhmä kuin minun ryhmäni on, niin tämä vain sille ryhmälle tiedoksi. Ja sitten näin kysymys sitten vanhasta omistuksesta, missä kustannukset ovat ja mikä kuuluu loppukuluttajalle ja mitä Slovakian valtio maksaa ja sitten viime kädessä myös Slovakian energiakuluttajat. Tämä on tietenkin tärkeä kysymys. Kiitän myös komissiota. Vihje on ymmärretty. olen jo tätä suunnitellutkin, että että toisena päivänä Puhumme Slovakian viranomaisten kanssa siitä, että millä, miten he ovat ajatelleet tätä julkista, julkisia hankintoja. Jos ajatellaan, että periaatteessa on syytä, ennen kuin syylliseksi todetetaan, niin, niin voidaan ajatella tätä, näitä julkisia hankintoja, että ellei sitä haluta tehdä, niin silloin voidaan olettaa, että julkiset hankintasäädökset tulkitaan äh, Slovakiassa niin, että, että markkinat pidetään hyvin pienenä ja mahdollisesti suojataan jopa kansallisia tarjoajia. Tämä tullaan selvittämään, tämä tullaan selvittämään ja me haluamme tietenkin vastausta Slovakian viranomaisten tehdä Niiden pitää ainakin ymmärtää, että meillä on vissi huoli asiasta ja kun me kiinnitämme heidän huomiotaan siihen, että, että me odotamme, että, että syntyy sopu Slovakia ja komission kesken. Kiitos. No niin, tämä kohta on loppuun käsitelty. No meillä on vielä, <clears throat> tässä olemme päätyneet finaaliin. Seuraava kokous on 16. syyskuuta kello 15 alkaen. Ja haluan tässä yhteydessä sitä teille kaikille kiitoksen sihteeristölle, komission ja tilintarkastustuomioistuimen edustajille, äh, kääntäjille ja sitten äh, myös äh, virastoedustajille ja sitten sitten jatkamme pienen tauon jälkeen keskeytynyttä koordinaattorien kokousta. Toivotan teille virkistävää kesätaukoa ja odotan innolla seuraavaa Kontin kokousta syyskuussa. Paljon kiitoksia kuulemiin ja hyvää kesää. So. preparing